selvittämään rahojen häviämisen tausta ja syyt. Mutta joka tapauksessa Euroopan komissiota on pyydettävä ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tällaista hävikkiä voisi enää tapahtua. Shannon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen tuestaan, jotta tämä määräraha poistetaan Tämä on valitettava tapahtuma, joka tapahtui yli 10 vuotta sitten ja kesti 10 vuotta ennen kuin oikeudelliset asiantuntijamme päätyivät siihen, että, että rahoja ei voida saada tältä pankilta, joka oli vastuussa häviämisestä. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tapaus. Yleensä maksut on hyvin suojattu ja uskon, että tätä asiaa voidaan vielä tarkastella, vaikka tämä nyt ei olekaan minun erikoisalani. Voitte tietysti esittää kysymyksen komissiolle, mutta kaiken, kaikeksi onneksi vastaavaa ei ole tapahtunut tämän jälkeen, vaikka maksuja tehdään ympäri maailmaa jatkuvasti. Tästä asiasta vastaa tietysti tietty pääosasto ja kaiken kaikkiaan e, vaikuttaa siltä, että EUn maksut on hyvin suojattu, mutta tässä yhdessä tapauksessa tuomarit päätyivät siihen, että, e, että maksuun liittyvä sopimus e, oli huonosti laadittu ja pankki oli ajautunut käytännössä katsoen konkurssiin ja tähän liittyy myös äh, petos äh, unionin ulkopuolella. Komissio joka tapauksessa tarkastelee äh, kaikkia maksuja, jotka liittyvät epäilyttäviin maihin, kuten Argentiinan tai Afganistaniin. Ja me varmistamme suoralla yhteydellä edunsaajiin, että eh, ongelmia ei synny. Joten komissio on kyllä hyvin valppaana eh, näin makrotasolta katsottuna. Mutta tässä tapauksessa oli kyse yksityis- yksittäistapauksesta, jossa todellakin eh, vastuullinen pääsi katoamaan. Tässä kaikki. Kiitos. Herra Hartan on pyytänyt seuraavaksi puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komissiolta, mihin konkreettisiin toiminnan ryhdytty, että tällaista enää jatkossa tapahtuisi? Yes, monsieur le... Thank you, Chairman. Niin, odotamme vastausta. Just mentioned. Eh, kiitos. Kuten sanoin, vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan tämän jälkeen. Olemme hyvin valppaita varsinkin kun kysymys on alueesta, jolla on eh, talousongelmia. Saimme taannoin kuulla, että Afganistanissa on ongelmia ja tuolloin jäädytimme kaikki maksut niin, että saatamme tarkistaa, että jokainen niistä oli varmistettu. Myös Islannin tilanne oli sellainen, jossa eh, pankki katsottiin olevan eh, uhattuina – ja eh, päivän tai kahden aikana me todella varmistimme sen, eh, että maksut eivät eh, liik- olleet ongelmissa. Eli kyllä tässä on toimiva mekanismia. Tästä tapauksesta on jo yli 10 vuotta. Bien, je, je vous remercie. Selvä, kiitos. Tilintarkastustuomioistuin on paikalla ja, ja kirja tämä asia ylös. Tehän tiedätte, että yhtäältä olemme nimittämässä uutta pääjohtaja Olafille, joka on eli, eh, jolle Euroopan parlamentti on tehnyt eh, meidän valiokunnassamme siis eh, esityksiä. Ja, ja nyt varmasti uusi johtaja pitäisi evästää tämän tyyppisillä ehdotuksilla. Minä itse kirjoitan ähm, talousarviosta vastaavan valiokunnan ähm, <clears throat> puheenjohtajalle äh, kirjeen, jossa asia selvitetään äh, ja näin äh, myöskin talousarvion valvonnassa tiedetään asiasta ja, ja pyritään estämään sieltäkin, ettei näin enää tapahtuisi. No niin, sitten siis esittelijä puoltaa kai tätä siirtoa Eh, niin, esittelijä vielä. Eh, d'accord, <laughs> il est Joo, <laughs> joo, kyllä. No, minä luulen, että pystytte puheenvuoro. Eli siis nyt tämän siirron puolesta. Je vous remercie. Qui est con? Ja vastaan. Tyhjä. Yksi. tyhjä. Eli 58 siirtoa niin ikään hyväksytty. Ja sitten eteenpäin esittelee 59 seuraavaksi vuorossa. In this, uh... Tämä siirto liittyy hallintokuluihin, jotka siirretään ITS-kohtaan. Eh, eh, me voisimme olla tähän tyytyväisen parlamenttina näin yleisilinjamme mukaisesti, mutta minulla on tähän pieni huomautus. Nimittäin se, että tässä otetaan yli kolme miljoonaa Euroopan tutkimusneuvostosta Ersiasta. Ja sille on annettu lisää rahaa ja nyt sitten leikataan taas. Minusta tämä on hieman erikoista. Jos siellä ei tarvita näitä hallintorahoja tänä vuonna, niin ehkäpä näin ei ole sitten ensi vuonnakaan. Mutta ehkäpä meidän tässä täytyy luottaa komission viisauteen. Ja ideas budjettikohdassa todella tarvitaan rahaa, joten kyllä minä olen valmis kannattamaan tätä. Haluaisin vielä mainita, että mikäli aikaa olisi, niin näistä äh, siirroista voidaan äänestää myös seuraavassa valiokunnan äh, kokouksessa, mutta olen kyllä valmis äh, äänestämään nytkin. Et tähän liittyy henkilökohtainen syy, nimittäin se, että en voi itse olla paikalla joulukuun lopussa, joten minä kannattaisin, että tästä äänestetään nyt. Merci. Kiitos. Haluaako joku kysyä jotakin? Siirtoon 58 liittyen ei. No niin, sitten äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 61. The next one is the trans- Tämä liittyy siirtoon jossa on se ongelma, että tällä yrittäisin eh, nyt ratkaista banaanikysymys. Ja tässä määräaika on vasta tammikuussa. Ja meillä ei vieläkään ole oikeus perustaa. Joten ehkäpä on järkevintä lykätä tämä päätös siitä huolimatta, mitä äsken sanoin. ehkäpä trilogin yhteydessä te puheenjohtaja voitte nostaa esiin tämän oikeusperusta kysymyksen, joka riippuu neuvostosta. Mikäli sopu syntyy, niin voimme pitää kokouksen ensi viikolla tai sitten mahdollisesti Brysselissä. jossa siirtoa ei toteuteta, niin rahat menetään. Minä kannatan sitä linjaa, että odotetaan ja katsotaan. Bien. I can move to the next. Mikäli tätä kannatetaan, niin voin siirtää seuraavaan. No niin, vielä banaanikysymyksestä. Aivan totta. Banaaniseikkailut siis monimutkaistuvat. Kysyisin ehkä kuitenkin komissiolta Jaha, ja sitten vielä puheenvuoro meiltäkin. Niin siis minä nimenomaan halusin kysyä, millä tavalla komissio voi antaa lisäselvitystä tässä asiassa. Miten voi olla mahdollista, että ei oikeusperusta ole? Oui, Niin, itse juuri nimenomaan halusin tätä kysymystä, tätä monimutkaista banaanikysymystä vielä eh, selvittää lisää. Tätä on käsitelty eh, pitkä ja hartasti Tätä on koko vuoden aikana perätty ja nyt ollaan tilanteessa, jossa vuoden lopulla edelläkään oikeusperustaa ei ole. No niin, kiitos puheenvuoro komissiolla. Monsieur le Président, euh, en effet, la proposition de Kiitos puheenjohtaja. Komission siirtoehdotus perustui siihen, että otettaisiin uusi budjettikohta, jossa AKT-maiden bananin tuottajille annettaisiin lisätukea Nimittäin siirtoihin liittyen oli olemassa virtuaalinen sopimus, jonka sovittelukomitea oli korjaavan talousarvion kolmosen yhteydessä tehnyt. Se kuitenkin nyt, sitä ei enää ole käytössä, joten ehdotus on edelleenkin pöydällä. Nyt ehdotin tällaista ylimääräistä kohtaa kohtaa, bananikohtaa odotellessa sitä, että siirto saataisiin, että oikeudellinen perusta saataisiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Eli vaikkei tätä oikeudellista pohjaa ja perustaa vielä olekaan, siirto voitaisiin hyväksyä ja, ja näin ollen tavallaan asialta puuttuisi pohja, koska käytännössä raha ei olisi käytettävissä. Näyttää kuitenkin siltä, että ensi viikolla asia käsitellään ja näyttäisi jopa siltä, että asia saataisiin loppuun käsittelyksi ja siinä yhteydessä voitaisiin uudemman kerran tarkastella tätä Euroopan komission siirtoehdotusta. Si, eh, du point de vue... Niin, kiitos. Mitä nyt sitten tulee eh, lukuihin summin, eh, jotka ovat tässä pelissä? Kyse on mil... Niin siis maksujen osalta miljoona 500 000 euroa on kyseessä. Mi- miljoona 500 000 euroa, jolle tätä rahaa käytetä, niin silloin jäsenmaalle palautetaan puol- puolitoista miljoonaa takaisin. Se voisi auttaa joitakin maita. Haluatteko vielä täydentää tätä? Olkaa hyvä. Niin halusin vielä täsmentää sen, jonka äsken sanoittekin maksuista, mutta sitoumuksista, jos puhutaan, niin silloin kyse on melkein 70 miljoonasta eurosta. Ja, ja se, että tukitoimia äh, toteutettaisiin vuonna 2010, on tässä yhteydessä mahdotonta, mutta siinä tapauksessa ne voidaan siirtää eteenpäin ja vuosille, 100, vuosille 2010-2013 rahaa saataisiin 190 miljoonaa euroa. Tämä monimutkaistaisi kuitenkin jonkun verran äh, tilannetta, koska kuitenkin nämä äh, määrärahat ovat olemassa jo tämän vuoden budjetissa, ja jolle niitä nyt sitten käytetä, niin ne menetetään äh, ja silloin voi olla hankala perustella 70 miljoonan taustaa. Niin kyllä, että me ei ole millään tavoin vähäpätäinen summa, jos ottaa tämän maksusitoumukset mukana. Niin nyt sitten vielä haluaisin palata siihen, että jos saamme aikaiseksi oikeusperusteella sovimme siitä, hyvä niin. Mutta kun emme kerran tiedä, mistä nyt on kyse, että saadaanko sopimus aikaiseksi vai ei, niin voi olla aika hankala edetä. Mutta jos kuitenkin odottelemme vielä, niin meillä on vähän liikkumavaraa. Esittelijä ehdotti, että tämä siirrettäisiin myöhäisempään ajankohtaan. Näyttäisi hyvältä ehdotulta, ehdotukselta ja sitä paitsi ensi viikolla – Meillä on kokous ja jos ensi viikolla saadaan tietää, että oikeus perusta hyväksymiseen on jonkinlaisia myönteisiä näkyviä, niin sitten voidaan harkita päätöstä. No esittelijä, mitä, mitä te olette tästä? Exactly, Mr. Champ. Aivan niin, herra puheenjohtaja. Minä todellakin toivon, että neuvosto pystyy löytämään ratkaisun oikeusperustasta. Miksi? Minä olen vuoden 2010 esittelijä, eikä minun kannalta ole mikään ongelma, jos tämä katoaa minun budjetistani. Mutta minä en ole ainoastaan tämän vuoden esittelijä, vaan myös tämän valiokunnan jäsen. Ja minua kiinnostaa myös vuoden 2011 talousarvio. Jos näitä 70 miljoonaa euroa ei hoideta minun budjetissani, niin tämä ongelmahan siirtyi vuoden 2011. Joten eh, kyllä tämä säilyy ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä painostamaan neuvostoa. Tämä on ainoa mahdollisuus. Minä en ole seuraavassa valiokunnan kokouksessa läsnä, mutta mikäli trilogi lähettää eh, myönteisen viestin ja on toivoa tästä oikeusperustasta, niin sitten voidaan kyllä äänestää tästä asiasta ilman keskustelua myönteisesti ensi viikolla. Voinko nyt siirtyä seuraavan? Donc nous ferons ainsi. Eli me toimimme seuraavalla tavalla. Niin kuin komissio ehdottikin, me voimme tietenkin ehdottaa, että asiaa käsittely otetaan kolmikantaneuvottelut esityslistalle ensi maanantaina. En tiedä, josko parlamentin puhemies pystyy sopimaan tästä neuvoston kanssa. Eli tuossa kolmikanta neuvottelussa asia voitaisiin käsitellä. Eli asia ei ollut paljon vielä, mutta, mutta pikkuhiljaa sitä lisääntyy sinne esityslistalle näköjään. No sitten 61 seuraava kohta. In the 61 I have... 61 on sellainen kohta, johon minulla ei ole mitään huomautuksia. Kannatan tätä. Hyvä. No niin, sitten 61. Ei mitään puheenvuoropyyntöjä puolesta. Kiitos vastaan tyhjää. Ei tyhjää, hyväksytty siis. 61 tuli hyväksytyksi. Voilà, donc je comprends que nous avons d'autres... No niin, nyt meillä on vielä muita äh, siirtoesityksiä, äh, joita on komission budjettiehdotuksessa, mutta niitä voitaisiin tarkastella myöhemmin. Vai mitä esittelijä ajattelee tästä? Olen samaa mieltä kanssanne puheenjohtaja siitä, että 63 on osa suurta pakettia, eikä siitä voida äänestää yksinään, vaan eh, eh, lisäarvioesityksen 10 yhteydessä. Ja koko ensi vuoden paketin yhteydessä. Mikäli e-, edetykset täyttyvät, nimittäin että yleissopimus saadaan aikaan neuvoston kanssa – niin siinä tapauksessa minä tietysti kannatan tätä, mutta en tällä hetkellä. Jotta voimme nopeuttaa ensi viikon eh, käsittelyä, niin 63 on kyllä ongelmaton ja sitä voidaan äänestää nyt. Meillä myös kolmonen, josta voidaan myös äänestää. Mutta sitten minulla on vielä huomautus. Kiitos. No niin, esittelijän puolesta siirrot 64, niin siis siirto 64 voitaisiin ottaa nyt äänestettäväksi. Minun pitää kuitenkin kysyä vielä muilta valiokunnan jäseniltä, ja, ja kun tämä saatiin perjantaina vasta käsittelyyn, niin, niin voi olla, että jonkun mielestä tässä on liian vähän ollut aikaa tutustua kysymykseen. Ei näköjään. No niin, hyvä. Se 64 puoltoainet. Kiitos vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. 64 niin ikään hyväksyttiin. Rien d'autre. Ei mitään muuta. Laslo. Ai jotakin. This info three. Niin, meillä on tämä info kolmonen. Sitäkin kannatan, mutta minun täytyy tehdä huomautus. Tässä kysymys on siirrosta äh, Turkin kyproslaista ohjelmasta. Minä olen esittelijä ja tunnen myös äh, herra Bögin kannan. Ja häntä todella kiinnostaa tämä Kyproksen turkkilainen kysymys. Hän on valmis hyväksymään tämän, mutta sillä huomautuksella – että mikäli tämä ohjelma eh, laitetaan jäihin eikä rahoja voida käyttää, niin samassa puitteistossa on muitakin ohjelmia. Miksi siis rahoja ei siirretä niihin, vaan kokonaan muualle? Tämä on siis pyyntö meidän puoleltamme että jos on rinnakkaisia ohjelmia, niin jos yksi ohjelma pannaan jäihin, niin tämä ei estä tai ei johtaisi siihen, että rahat siirretään kokonaan ihan muualle. Kun voitaisiin käyttää budjettivaltaa niin, että lähiohjelmaa nopeuttaisiin. Mutta kuitenkin me voimme kannattaa tätä Eh, siirtoa tällä huomautuksella. Niin, muistutan vaan teitä siitä, että tämän siirron tarkoituksena on luoda varoja maksuille, joiden tarkoituksena on tukea Turkki, turkkilaisia Kyproksella. Kyse on miljoonaa 900 000 euron hankkeesta ja rahasta – se pitäisi sopia tänä vuonna. Ja tarkoituksena on siis rahoittaa muun mm. muassa Euroopan komission tiedotustoimintaa paikan päällä. Rova Wertmann ja herra Harto ovat pyytäneet puheenvuoroa. Haluaisin tehdä vain aivan lyhyen huomautuksen. Olen puhunut komission edustajan kanssa ja kysymys ei ole niin siitä, että eh, Kyproksen Turkkian yhteisö menettäisi kokonaan nämä rahat, vaan eh, kunhan nämä ohjelmat saadaan valmiiksi, niin sitten eh, Kyproksen Turkkian yhteisö saa kyllä nämä rahat. Tämä on siis aivan pelkkä huomautus meille kaikille. So I thank you, which means, madam, you are in favor. Kiitos. Eli te siis kannatatte tätä siirtoestystä. I can accept that for the moment. Minä voin hyväksyä sen, että tällä hetkellä tai toistaiseksi rahat käytetään muuhun. En nyt ehkä kannata sitä, kuinka näitä rahoja sitten käytettäisiin. <laughs> Thank you for this specification. Monsieur Harton. Ja sitten herra Harton. Voorzitter, dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyt kysymys, joka on suunnattu komissiolle. Todettiin, että tätä rahaa on määrä käyttää äh, tiedotustoiminnan äh, käyttöön ja kyse olisi Euroopan unionin seuraavasta laajentumishankkeesta ja sen tiedottamista. Millä tavoin tämä nyt liittyy aiheeseen? Danube buyback. Yes, yes, yes, yes, for the projects Danube buyback and co-production. Niin, Tonava ja tuo polkupyörä hanke tuossa. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Penu. Siis voiko komissio antaa tästä tuon, tuon naavan kierroksesta, polkupyöräkierrosta jotain tietoa? Tämä nähtävästi jollain tavalla liittyy äskeiseen kysymykseen. Niin, siis siirtojen Tarkoituksena on vahvistaa tiedotustoimintaa ja, ja suorittaa tiettyjä maksuja. Toiminta liittyy siihen, että että hakijamaissa voitaisiin harjoittaa tiedotustoimintaa ja tiedottaa uusista laajentumisnäkymistä. näkymistä mitä tähän tornaava pyöräkierrokseen tulee, niin se ehkä voidaan ottaa mukaan tällaisen party production jutun lailla näiden hankkeiden mukaan, mutta minulla ei ole tällä hetkellä tästä tarkempaa tietoa. Je crois me souvenir que le projet... Muistaakseni tämä Tonava pyörällä liittyi eräs Euroopan parlamentin tarkistukseen, jolle niin väärin muista. Mutta Euroopan komissio antanee meille sitten lisätietoa niistä konkreettisista toimista, joita tällä tavalla rahoitetaan. No niin, sitten äh, esittelijä tukee sitä, että tästä äänestettäisiin. No niin, kuka puoltaa tätä siirtoa? Kuka vastustaa? tyhjää. Yksi tyhjä. vertman sai näköjään äänestää tyhjää. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. laso Surjan teki tehtävänsä hienosti myöskin muille. Haluan esittää kiitokset. Vladimir, mitä sinulla on mielessäsi? Kiitoksia puheenjohtaja. Muissa pääluokissa on kymmenen siirtäistystä mutta vain yksi tarvitsee lisäselityksiä ja muut voidaan äänestää. Yksi liittyy eh, tuomioistuimeen. Ja siinä eh, tuomioistuin, kuten kaikki muutkin toimielimet, jo, joutuu eh, poikkeuksellisesti reagoimaan siihen, että vuodet 2009 ei ole saatu kaikkia sitoumuksia hoidettua. Tässä komissio jätti kanteen neuvostoa vastaan ja tuomioistuin kumosi neuvoston päätöksen. Ja tämän vuoksi me voisimme hyväksyä tämän. Näitä tämän kategorian siirtoisi tänään kuusi. Toivon, että neuvosto noudattaa tuomioistuimen päätöstä. Ja tässä todella pidetään kiinni päätöstä prosenttiosuudesta. Tässä on kysymys muutamasta miljoonasta eurosta, jossa 6,8 miljoonasta eurosta. Ja nämä ovat hoitamattomia äh, sitoumuksia vuodelta 2009, joten minä kannatan tätä ehdotusta, herra puheenjohtaja. Très bien, je vous Selvä, hyvä. Esittelijä, äh, me puhumme nyt siis kahdesta tuomioistumeen liittyvästä tarkistuksesta. Niin, äh, ehkä tästä nyt voitaisiin sopia ensin, sillä tämä toinen liittyy siihen. Se sen myöhemmin. Okei, okay, très bien. Hyvä. Herra Harton.

Est-ce que la Cour de justice... Onko tuomioistuin täällä paikalla? Olkaa hyvä, herra Simonetti. Oui, merci, monsieur le... Kiitos. Nyt siirrosta numero seitsemän. Niin kuin esittelijä juuri selvitti, kyse on 101,85 prosentista palkkakorotuksista vuodelta 2009. Sitä ei oltu sisällytetty 2010 vuoteen. Ja myöskin väliaikaiset määrärahat, jotka otettiin mukaan budjettiin vuoden 2010 heinäkuun tilanteen myötä, on siis nyt jouduttu tätä kautta ottamaan mukaan. Neuvosto teki tästä päätöksen. Meillä oli siis ensin epäselvä tilanne, sen jälkeen tuomioistuimen päätös. Ja nyt neuvoston Vastustava osapuoli on jo muuttanut kantansa ja näin ollen tämä 1,85 prosentin korotus edellyttää uutta päätöstä, jotta palkat voitaisiin maksaa. tämä on selitys siirrolle seitsemän. Nyt siis tarvitaan uusia määrärahoja – jos neuvosto tekee päätöksen siitä, että 1,25 prosenttia palkakorosta myönnetään kokonaisuudessaan. Sti. Niin, kyllä. Palaan vielä, herra Harton, teidän puheenvuoronne. Niin, siis nyt oli kyse tuomioistuimen päätöksestä, että joudutte ikään kuin itse tässä nyt vastaavaa seuraamuksista maksumieheksi. Eli vuoden 2010 käytössä vielä olevia rahoja joudutaan käyttämään. Herra Harto esitti kysymyksen, johon ette vastannut. Nimittäin hän kysyi siitä, mikä vaikutus sillä on, että, että tuomioistuimille esitettyjen kanteiden määrän nousu ja ulkoisten asiantuntijoiden käyttö tässä minkälaisia kustannuksia siitä syntyy? Tähän ei tullut vastausta. Tässä nyt varmaan puhut, on joku väärin ymmärrys. Me emme puhuneet näistä siirroista. Mielestäni tämä koski tilintarkastustuomioistuinta. Siis ei tuomioistuinta. Tämä ei koske meitä. Oui, nous allons revenir à la question de monsieur. No, herra Harton, niin kysymyksen nyt sitten tilintarkastustuomioistuimeen liittyen palataan pian. No niin, kaikki kuulivat nyt selvityksen tuomioistuimelta ja esittelijäkin puoltaa tätä, joten nyt puolto äänet. Je remercie, qui contre. Vastaan, tyhjä, kiitos, selvä. Tuomioistuin siirto 07 hyväksyttiin. Sitten eteenpäin 08. Mikrofoni. Pan predseda, ak... Puheenjohtaja. Mikäli neuvosto kunnioittaa tuomioistuimen päätöstä, niin kahdeksaa ei tarvita. Mutta kahdeksikko e, liittyy siihen, että mikäli näitä varoja ei käytetä vuoden loppuun mennessä tämän toimistojen päätöksen pohjalta, niin sitten eli e, siirrettäisiin leasing-maksuihin e, minusta tätä pitäisi, tätä rakennuksiin liittyvää leasingia pitäisi e, tukea, eli tätä siirtoistystä kannattaisin, mikäli siis neuvosto ei kunnioita tuomioistuimen päätöstä. Näin meidän ei tarvitse enää palata tähän kysymykseen. Tai toinen mahdollisuus on se, että odotamme vielä neuvoston päätöstä ja sitten palaamme vielä tähän kysymykseen myöhemmin. Nämä kaksi vaihtoehtoa. Je remercie. Personnellement, je préférais votre seconde option. Niin, siis henkilökohtaisesti tämä vaikuttaa aika loogiselta ratkaisulta. Mm, toisaalta kuitenkin kahden äänestys ne ovat keskenään ristiriidassa. Jos Seiskasta jo kerran äänestettiin, ja hyvä niin, siis tuomioistuimen ehdotus oli, tämän, oli aika fiksu. Mm. No niin, eli annetaan tämän kassin sitten olla. Ja nyt jätetään tuomioistuja ja siirrytään tilintarkastustuomioistuimeen. By vyriešil všetky luvallanne käsittelisin eh, kaikki nämä siirtoesitykset, jotka liittyvät tähän tuomioistuimeen kerralla. Tämä on eh, tämä kategoria. Eli tässä on yksi talous- ja sosiaalikomitean eh, kysymys. Ja sitten 505, 5, V06. Ja sitten vielä alueiden komitea Infe 05 kautta 2010. Ja sitten eh, parlamenttiin liittyvä siirto. Eh, sitä ei ole vielä tähän sisällytetty, mutta se on sitä samaa kategoriaa. Eli eh, olen kyllä valmis hyväksymään, mutta vielä kysymys. Onko tämä se 12 siirto, joka koskee parlamenttia? Tässä siirrettäisiin esimerkiksi kymmenestä eh, määrärahoja ja tässä käyttöaste on alhaisempi. Eli onko tässä kysymys rakenteellisesta muutoksesta? Ja minun kysymykseni kuuluu, aiotaanko näitä määrärahoja leikata e, ensi vuonna? Eli jos me tällä tavalla käytämme nämä rahat, niin pitäisikö nämä ja ottaa pois sitten ensi vuoden määrärahoista? Ja tietysti minä kannatan näitä kaikkia siirtoestyksiä, jotka liittyvät tähän luokkaan. Bien, je remercie. Alors, avant qu'on qu vote c'est No niin, selvä. Ennen kuin äänestän näistä siirrosta, haluaisin vielä palata herra Harpen kysymykseen. Eli... que posait tout à l'heure M. Hartong s'adressait finalement plus à... Eli lopultahan tässä nyt oli enemmänkin kysymys tilintarkastus tuomioistuimesta ja te näytätte olevan siellä valmiina vastaamaan. Tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen siirtoesitykseen seitsemän, jossa pyrimme vahvistamaan oikeudellista apua varten saatavia määrärahoja. Meillä on 20 000 euroa jokaisessa budjetissa ulkoista oikeudellista apua varten. Mä olin 2010 aikana meillä on ollut enemmän tapauksia kuin aikaisemmin. Ja siksi tarvitsisimme vielä 16 000 euroa lisää tähän summaan. Oikeudellinen apu liittyy joko tilintarkastuskysymyksiin, kuten esimerkiksi siihen, ovatko yritykset, jotka eivät ole käyttäneet unionin rahoja – kuunnella sellaisia, jotka pitäisi nimetä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, ja muissa tapauksissa tätä budjettikohtaa käytetään ulkoisen oikeudellisen avun saamiseksi asianajilta yleensä liittyen hallinnollisiin kysymyksiin. Tähän vahvistukseen päädyttiin siksi, että tarvitsemme hallinnollista toimintamahdollisuuksia, mutta voin vain en voi sanoa yksityiskohtia, mutta tässä tapauksessa pyrimme todella turvaamaan unionin varojen käyttöä. Kiitos. Jo, merci. Hyvä, kiitos. Jos sallitte. Jos äh, sallitte, voisin kertoa pienen henkilökohtaisen anekdotin tilintarkastustuomioistuimen liittyen. Itse aloitin virkaurani Ranskan tilintuomio, tarka, tilintarkastustuomioistuimessa. Ja tuolloin, jos nyt ylipäätään lähdettiin pyrittiin arvioimaan virkamiesten pätevyyttä, niin heille voitiin maksaa ikään kuin ylimääräinen palkkio. Ne liittyivät luonnollisesti valtion budjettiin ja, ja maksuihin, joita rahoitettiin valtion budjetista – ja usein nuo palkkiot olivat vuositasolla jopa enemmän kuin normaali kuukausipalkka yhteenlaskettuna. Siis tällainen tilanne vallitsi. Tämä on nyt ikään kuin esimerkki tilintarkastustuomioistuimelle ja herra, herra Hartongillekin, kun ajatellaan tulevaisuutta, niin tällaista tapahtui menneisyydessä. Eli nyt nämä ylimääräiset palkkiot, joita tilintarkastustoimioistuin tässä pyytää, ja samanaikaisesti kuitenkin yritetään vähentää tuhlausta, niin, niin millä tavoin tämä yhtälö nyt voidaan sitten ymmärtää. Ja, ja tähän taustaksi halusin kertoa tämän oma henkilökohtaisen tarinani. Mm, herra Harton, vielä on kommentoitavaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että saamme lisätietoa tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Me olemme yksi harvoista toimielimistä, joka on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin hoitaa sitä tehtävää, että katsotaan, että verovaroja käytetään kunnolla. Toivon, että tulevaisuudessa ei tarvita ihan näin paljon oikeudesta toimintaa. Kiitos. Häviä. C'est effectivement une bonne question. No niin, kyllä, kysymys oli varsin hyvä. Voidaanko nämä siirrot nyt ottaa kokonaisuutena, yhtenä kokonaisuutena äänestettäväksi, niin kuin esittelee ehdotti? Donc, euh, monsieur le rapporteur. Esitteli, haluan vielä varmistaa, sen, ettei mitään virhettä satu. Tässä nyt on useita siirtoja ja useita toimielimiä. Voisitteko vielä toistaa meille ne siirrot, joita ehdotatte äänestettäväksi yhtenä kokonaisuutena? Ano, pan predseda, zopakuje. Äh, hyvä puheenjohtaja. Toistan. Yhdestä jo äänestimme. Se oli tuomioistumista. Ja nyt tämä on ECOSOC INF 5 20. Sitten kaksi tilintarkastustuomioistumista V 05 ja 06. Sitten alueiden komitean siirto INF 5 2010 ja sitten Euroopan parlamentin C12. Näistä voimme äänestää yhtenä ryhmänä, sillä kaikki ovat saman suuntaisia siirtoja ja oletettavasti äänestystuloskin on aivan samanlainen. Très bien. Je vous remercie. Selvä, hyvä. Puolesta. Näiden siirtojen puolesta. Je vous remercie. Ja vastaan. Kolme vastaanta ja tyhjää. Ei tyhjää. Eli enemmistö puolsi. Siirrot hyväksyttiin. Esittelijä vieläkö muita on? Pan predseda, nie mi Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, voiko joku vastata minun kysymykseeni. Ehkä voin vielä muotoilla sen uudestaan. Eli tämä liittyy C12 siirtoon, jonka äsken hyväksyimme. Eli kysymys on siitä, että on löydetty rahoituslähteitä näihin kuluihin. Kysymys on eh, sääntöjen muutoksesta aiheutuvista säästöistä Euroopan parlamentissa. Näin on saatu siis aikaan säästöjä ja haluaisin kysyä, ovatko nämä muutetut säännöt otettu huomioon ensi vuoden talousarviossa, sillä muuten meillä on siis käyttävissä tällä siirron verran rahaa. C'est Donc nous avons... No niin, me äänestimme tästä siirrosta, mutta esitelijällä on kysymys, joka koskee vuotta 2011. Ymmärsinkö oikein? Puheenjohtaja, sääntöjen muutos on saanut aikaan säästöä. Ensimmäistä kertaa tapahtuu tällä tavoin. Aikaisemmin ei näin ole koko historiassa tapahtunutkaan, eli mitään referenssiä ei nyt ole. 2011 vuodelle meillä on nyt siis jo olemassa kokemusta ja olemme ottaneet nämä sääntöjen muutokset ja niiden vaikutukset huomioon. Ja, ja ne ovat, ovat määrärahojen käytössä jo otettu huomioon. Très bien. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, autre virement? No niin, sitten esittelijä. Onko muita siirtoja? Kiitos tästä selityksestä. Nyt pääsemme siirtoon, jonka Hartonk on selvittänyt. Kysymys on että tilin eh, eh, tuomioistuimen Venoa seitsemästä. Eli oikeudellisen yksikön kulut. On tarvittu enemmän ulkoisia oikeudellisia palveluita ja tämän, tämä kun on jo sedetty, niin minä puolan tätä. Très bien. Hyvä. Me saimme herra Hartongin kysymykseen jo vastauksen. Ja, ja näköjään tuo minun oma kommenttikin oli siinä avuksi. Et, eli nyt sitten puoltoaine tästä siirrosta. Kiitos, vastaan. Eli C07, on menossa. Yksi tyhjä sitten vielä näkee herra Hartongilta. Kiitokset. V07 hyväksyttiin näin muodoin. Ja sitten esittelijä, jatketaan. Jaskin transferumie, transfer. Kiitoksia. Ja sitten vielä eh, EcoSoc 3 2010. Tässä on kysymys 15 000 eurosta. Eli tarvitaan eh, enemmän oikeudellisia palveluita kun kuviteltiin, ja tätähän on vaikea ennakoida. Ja tästä talousosakomitea on todennut, että 80 prosenttia näistä kuluista on käytetty poikkeuksellisiin oikeustapauksiin. Ja haluaisin lähinnä tietää, että mitä tapauksia nämä olivat. Est-ce que le représentant du comité économique social... Voimmeko saada talous- ja sosiaalikomitealta selvitystä tähän asiaan? Chairman, um, unfortunately... Puheenjohtaja, valitettavasti en pysty vastaamaan. Joutuisin pyytämään apua oikeudelliselta yksiköltä, mutta kuten sanoimme, alkuperäiset määrärahat, noin 40 000 euroa. 80 prosenttia ei ole valtava summa, kun ajatellaan käsittelyitä. Ongelmana meillä on se, että normaalivuotena yleensä ei ole käytetty kaikkia määrärahoja. Ja jotta ei jäisi rahaa käyttämättä, niin me yleensä pyydämme keskiarvoa, joka perustuu aikaisempiin vuosiin. Kuitenkin tänä vuonna tuo alkuperäinen summa on tullut ylitettyä ja siksi pyydämme tätä siirtoa, jotta voisimme huolehtia näistä syntyneistä lisäkustannuksista. Oui, je vous remercie. Kiitos esittelijä. Oletteko sitä mieltä, että tämä vastaus on riittävä vai haluatteko lisää tietoja vielä? Meillä on siis ensi viikolla kokous. Olen sitä mieltä, että jotta voimme äänestää tänään, niin tämä riittää. Mutta toivoisin vielä kirjallisen vastauksen. No eihän tällä nyt tähän äänestystulokseen ole mitään, ö, mitään vaikutusta, mutta kuitenkin haluaisin tietää, mistä tapauksesta oli kysymys. Eli kun yhteen tapaukseen kului 80 prosenttia näistä kuluista, mutta joka tapauksessa mm, puolella nyt tämän hyväksymistä. Hyvä. Kiitos. Ja sitten kuka puoltaa äh, siirtoa numero kolme? Eli taloussosiaalikomitea puolestaan, että sitten vastaan. Kolme. Ja vielä tyhjät. Ei tyhjä. Hyväksytty. Sitten edelleenkin Tämä on sosiaalikomitea liittyvä siirto numero neljä. Annopan predseda tento. Kiitos puheenjohtaja. Tämä eh, on sama suuntainen kuin mistä jo äänestimme alueiden komitean suhteen 9. Eh, eh, marraskuuta. Molemmat komiteat ottavat nyt käyttöön yhteisen yksikön ja e vanhat radiogrammilaitteet poistetaan käytöstä. Eli tämän vuoksi puolan tätäkin e, siirtoistusta. Eh Kiitos, ei kysymyksiä. Ja kuka puoltaa tätä e, siirtoa numero neljä, taloussosiaalikomitea? Ja vielä vastaan, että tyhjää. Hyväksytty. Esittelen, vielä muita siirtoja? Vielä kaksi. E, Euroopan parlamentin osalta ne tulevat viime hetkellä. Yksi niistä e, liittyvät e, Sofi-rakennuksen hankintaan. Tämä liittyy Homajerin tapauksen. Et, et, tästä käsitellään, tätä käsitellään 8. joulukuuta, joten tätä kannattaisi lykätä ja käsitellä siis siinä yhteydessä. Ja sitten vielä 14. Euroopan parlamentti. Tämä liittyy siihen, että euro, puheenjohtajisto äh, on päättänyt IT-projektista. Ja mikäli tätä siirtoa ei hyväksyttäisi, tässä, no, tässä kysymys on siis säästöstä tuleville vuosille. Kysymys on neljästä projektista. Yksi liittyy koneäänestyslaitteisiin. Kun Strasbourgissa katto romahti, niin osittain äänestyslaitteet vahingoittuivat. Ja niinpä tämä järjestelmä täytyy vaihtaa. Yksi liittyy sähköpostiin, yksi liittyy siihen, että parannetaan videoyhteyksiä ja niiden ar- äh, videoiden äh, arkistointia. Ja neljäs liittyy äh, tietopankkiin. Nämä siis liittyvät IT-strategiaan, joka parlamentilla on. Ja tämä rahoitus on otettu ensi vuoden rahoituksen mukaan. Ja sen vuoksi kysyisinkin, eh, mikäli hyväksytään siirron, niin vähennetäänkö sitten määrärahoja ensi vuodelta Tällä samalla summalla? Très bien, je comprends. Donc il y a une question. Hyvä. No niin, annan puheenvuoron heti, mutta tähän liittyy siis eh, kysymys eh, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Esittelijä ehdottaa, että 13 siirron käsittelyä lykättäisiin. Se liittyy rakennuspolitiikkaan ja Rova Bolmaerin kysymyksen. Rova Holmaerin muuten pyyntö oli, että, että kertoisin teille tähän valitettavasti sääolosuhteista Johtuen päässyt paikalle ja hän ehdotti, että asia käsitellä seuraavassa kokouksessa. No niin, nyt sitten 14 siirto no, on viimeisenä käsiteltävänä kysymyksenä ja annan puheenvuoron nyt Euroopan parlamentin edustajalle. Mm. Niin, puheenjohtaja, me olemme tällä hetkellä kaikkien palveluyksiköiden kanssa katsomassa tilannetta vuodelle 2012. Kyse oli siis kuluista, jotka koskisivat vuoden 2012 ensimmäistä puoliskoa. Siis 2011 kysyi puheenjohtaja. Ah, ei, ei. Siis 2012 rahaa tarvitaan 10 miljoonaa vähemmän, jos hankkeet rahoitetaan jo vuoden 2011 budjetista. Eli Tämä on jonkunlainen manoveri samaan tyyliin kuin mitä komissio ehdotti Iterillekin. Pistän siis siirto, syrjään ne rahat, jotka jäivät vuodelta 2010 ja, ja, ja tätä kautta saadaan siirrettyä säästöä aina vuodelle 2012 asti. No niin, esittelijä, mitä te sanotte tästä? Puheenjohtaja, kyllähän tämä voi näinkin ymmärtää. Mutta e, tässä siis aloittaisimme tämän investoinnin jo ensi vuonna. Haluaisin vielä kysyä, minkä vuoksi tämä nyt e, säästöttäisiin sitten vuodelle 2012, sillä nythän aloitamme tämän jo aikaisemmin. Eli jotain ensi vuonna. Je vous remercie. Monsieur Fernandes. Herra Kiitos eh, puheenjohtaja. Mielestäni kannattaa käyttää sitä periaatetta, että tee se, mikä voit tehdä tänään, äläkä siirrä sitä huomiselle. Eli nyt sitten tähän asiaan liittyen. Euroopan parlamentti tarvitsee eh, sellaisen eh, tilanteen, että tavoitteisiin päästään, ja jos kerran tavoitteet nyt rahoituksen osalta on olemassa, niin mielestäni niihin pitää pyrkiä. Ja jos kerran rahaakin on, niin, niin se kannattaa käyttää eikä siirtää sitä mitenkään tulevaisuuteen ja seuraaviin talousarvioihin. Jos kerran muutokin tiedetään, että äänestysjärjestelmä on vanhentunut, niin kannattako silloin sen korjaamiseen ylipäätään enää mitään rahaa käyttää? Kannattako näitä varoja käyttää siihen? Se, että vuonna 2012 budjettia pystytään vähentämään 10 miljoonaa, niin tietysti on hyvä asia sinänsä ja, ja jokainenhan toivoo, että säästöä saataisiin. Ja näin joulualla se on vielä mukavampi, jos saamme siis asian päätettyä nyt sitten ennen vuoden loppua. Kiitos. Ja herra Hartong, vielä pyysi puheenvuoron. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tyytyväinen siitä, että tämä asia siirretti ensi vuodelle, koska Nämä rakennuskorjauskysymykset tulevat maksamaan 10 miljoonaa ja 13 miljoonaa tarvitaan informaatioteknologiikan. Ja nyt kun tällä hetkellä rahaa kuuluu irlantilaisten hengissä pitämiseen, niin, niin mielestäni kannattaa kuitenkin pitää kiinni siitä, että irlantilaiset eh, saavat sentään asua kodeissa. No tämä on nyt ehkä hieman pitkälle viety linkki, mutta selvä. Esittelijä. Me odsunuli budsi tiždeň, čiže budem hovoriť Niin, eli 14 puhutaan, äh, 13 siirtisi ensi viikolla ja 14 puhumme. Eli ymmärsinkö tämän oikein? Eli eh, vuoteen, vuodelle 2011 talousarvio on se, mikä, mistä nyt keskustelemme koska muuten tämä investointi ulottuisi vuoteen 2012. Eli ilman näitä varoja emme eh, korjaisi näitä laitteita, vaan vasta 2012. Ymmärsitkö nyt oikein? No, Näin minä tämän nyt ymmärtäisin, että, että eihän tätä nyt oikein muutenkaan voisi ymmärtää, vai kuinka? Niin, eli siis 2011, silloinhan näitä tarvitaan, vai kuinka? Ale plánovali ich ter, po, po spadnutí stropu. Ale predtým už dávno plánovali až potom. Vieš. Pán predseda, ja nemám problém... Tieto... Puheenjohtaja, Minulla ei mitään sitä vastaan, että näitä käyttäisin etupainotteisesti, jos me nyt tarvitsemme niitä varoja. Mutta haluaisin silti vastauksen kysymykseen, että ilmeisesti alun perin ajateltiin, että näitä investointeja suoritettaisiin vasta 2012. Kun tehtiin talousarviota 2011, niin ajateltiin, että nämä toimet suoritettaisiin vasta 2012. Niinkö? No niin, Herra Fernandes ja sitten herra Lyfore vastaan. Niin, kiitos puheenjohtaja. Vielä uudemman kerran haluaisin sanoa sen, että jos tällainen investointi tehdään ja, ja lopulta sen vaikutukset ovat nähtävissä vasta vuonna 2012, se tarkoittaa sitä, että siirrämme ikään kuin varauksen rahoja jo ajatellen vuotta 2012 ja, ja vuoden 2012 talousarviota. Esittelijä ehdotti tällaista, mutta minun mielestäni tämä ei vieläkään ole selvä ja haluaisin, että hän, hän antaisi minulle vielä lisävalotusta. Siis voi olla, että minä jotenkin nyt sekoitin nämä asiat. Asiahan sinänsä yksinkertainen. No niin, olen siis, otan syyn kontolleni. Mutta jos nyt oikein ymmärsin, minulla on nimittäin äh, puhemies Busekin minulle lähettämä kirje tässä käsissäni. Hän selvittää varsin hyvin ja selkeästi sen, että jos käytämme kyseiset äh, käytössä olevat määrärahat vuodelle 2010 käytetään nyt. Se antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden rahoittaa heti tietotekniikkaa ja teknologiaan liittyviä hankkeita. Ja se helpottaa taas vuoden 2012 talousarviota, jota voidaan silloin kokonaisuudessaan käyttää muihin tarkoituksiin. Eli minä vissinkin tämän nyt sekoitin. Tästäkin oli kysymys. No. Kyllä. Talousarvio tietysti otetaan huomioon kasvu ja myöskin vanhentuneet hankkeet. Meillä on neljä hanketta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vanhentuneet järjestelmät, esimerkiksi äänestysjärjestelmä, se pitää korvata. Me nyt ennakoimme tätä asiaa jo ja, ja näemme sen vuoden 2012 vinkkelistä. Me tarvitsemme myöskin tiettyä kasvua, tiettyjä ostoja on tehty. Ja, ja tätä kautta ostoja voidaan tehdä enemmän vuonna 2012. No niin, siis minun äskeinen huomio oli nyt varsin ikävä. Eli kyse ei ollut nyt siitä, että asia laitettaisiin ikään kuin pakkaseen odottamaan vuotta 2012. Ei rahat haluttaisiin siis käyttää todella pikaisesti. Anteeksi vaan nyt, että, että puheenjohtaja hämmentää tätä kokousta sen sijaan, että hän äh, toimisi selkeyttävänä puheenjohtajana. No niin, nyt sitten eteenpäin herra Harton. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin nyt esittämään tämän yksinkertaisesti. Vanhentunut äänestyslaitteisto, No minä voin hyvin tässä äänestää 2010, 11 tai 12, siitä ei ole kyse, vaan meidän pitäisi toimia sen puolesta, että niitä varoja ei käytetä, joita ei välttämättä tarvitse käyttää. Kiitos esittelijä. No niin, lopulta nyt sitten, mitä te ehdotatte? Pan Minä suosittelen tämän hyväksymistä mutta haluan sanoa parlamentin puolesta, että jos on painopisteet asetettu 1, 2, 3, 4, niin ymmärtäisin sen, että painopisteiden mukaan sitten näitä rahoitettaisiin kunakin vuonna. Eli jos on vaikka joku numero seitsemän, niin joka olisi laitettu toivottavasti vuonna 2012, niin toivotaankin sitten aikaisemmin. Mutta joka tapauksessa minusta en nyt pidä piistellä näitä rahoja, mutta kuitenkin periaatteen pitäisi olla se, että päätetään, että missä järjestyksessä painopisteitä to toteutetaan ja, ja sitten investoinneissa pidettäisiin tästä kiinni. Je Kiitos. Eli Euroopan parlamentin palvelukset kirjasivat äh, tämä esittelijä järkevän äh, kysymyksen. Ja näiden täsmennysten ja suositusten jälkeen esittelijä ehdottaa, että siirto hyväksytään. Ja kuka äänestää sen puolesta? Kiitos. Kuka vastustaa? Kaksi. Ja sitten tyhjät? Ei tyhjä. Siirto hyväksyttiin niin ikään. Minun käsittääkseni siirrot käytin tällä tavoin läpi ja koko esityslistakin niin ikään – Ensi viikolla 8. päivä järjestetään kokous kello 15 aina 18.30 asti. Ja sitten sitä seuraava kokous valitettavasti on vasta 26. tammikuuta ensi vuonna, joten voitte tähän henkisesti valmistautua. No niin, kokous päättyy tähän ja onnea vaan matkaan. Toivon mukaan pääsette